Ikkiria Proideros. Puhemies. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme nyt istuntoa. Seuraavana meillä on esityslistallamme suullinen kysymys komissiolle ja kysymyksen aiheena on toissijaisuusperiaate ja julkisten sosiaalipalveluiden yleinen kattavuus Euroopan unionissa. Aloitamme keskustelun tästä aiheesta. Herra Olbricht saa ensimmäisenä puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Puhemies, herra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 ja tämä on aiheuttanut paljon keskustelua täällä Euroopan parlamentissa, koska, parlamentissa, koska se on tilanne. Että meidän täytyy olla tietoinen siitä, että eri EU-jäsenvaltioissa on erilaisia määritelmiä sosiaalisesta asuntotuotannosta. Pidetäänkö niitä yleisinä sosiaalisina palveluina? mutta on olemassa erilaisia kriteereitä niiden käytöstä, mutta myös niiden kattavuus on, e vaihtelee ja vastuu kuuluu julkisille laitoksille, mutta on myös julkisia ja e, yksityisiä toimijoita. On siis näin ollen säädöksiä, jotka koskevat valtion apua, mutta on myös tiettyjä epäilyjä sen suhteen, miten tämä määritellään, varsinkin kun puhutaan rakennerahastojen antamasta tuesta. Näiden kysymysten pohjalta voidaankin kysyä, onko komissio sitä mieltä, että tarvitsiko, tarvitsiko EU yhtenäisen määritelmän ja pitäisikö näitä periaatteita soveltaa julkiseen apuun vai aikooko komissio aina selvittää tulotason niin kuin jalankomaissaan asianlaita? Onko tämä sellainen toimi, Eikö tämä toimi loukkaus läheisyysperiaatetta? Κυρία Ρούλε, επίσης συντάκτης, για δύο λεπτά, κυρία Ρούλε. Rova Ryyly, kolme minuuttia tekin olette esittänyt tämän kysymyksen. Puhemies, haluan myös viitata erään erääseen lehdistötiedotteeseen komissiolta, joka on päivätty 19. syyskuuta viime vuonna, ja tämä liittyy siihen päätökseen näistä avuista jotka koskee Alankomaiden sosiaalista asuntotuotantoa. Ja tämä sitaatti kuuluu, että komission päätös vahvistaa sen aikaisemman politiikan, joiden mukaan äh, jäsenvaltioiden huomattavaa liikkumavaraa niiden kriteerien määrittelyssä, jotka koskevat sosiaalista asuntotuontoa ja muita palveluja, jotka ovat yleisen taloudellisen etujen mukaista. Tämä on sitaatti. Kysymykseni kuuluukin, että miten tämä komission lausuma istuu siihen tosiseikkaan, että komission päätös äh, määritellä tiiviit tulorajat äh, sosiaalisessa asuntotuotannossa Alankomaissa, äh, kuuluuko tämä toimijalta komissiolle ja miten tämä suhtautuu suhteellisuuteen ja läheisyysperiaatteeseen. Kysymys komissiolta, että miten tämä päätös, joka sinänsä muodollisesti tunnustaa sosiaalisen ulottuvuuden, ja siinä pyritään vastustamaan sosiaalista syrjäyttämistä, syrjintää, mutta samanaikaisesti puhutaan suhteellisuudesta, joka on noin 10 prosenttia yli 30 000 euron äh, tason. Ja lisäksi sanotaan, että jos jossakin vaiheessa yli 10 prosenttia on tämä 30 000 euron yläpuolella, niin sosiaalinen asunto tuo, jos tämä, äh, silloin tämä pitäisi kompensoida muualla alkumaissa tällaisia selkeitä säädöksiä kaivataan sosiaaliseen asuntotuotantoon. Miten tämä istuu siihen kysymykseen, läheisyysperiaatteeseen, kun puhutaan jäsenvaltioiden omista toimivaltuuksista, kun puhutaan komissionkin lausumassa jäsenvaltioiden liikkumavarasta ja sosiaalisen asuntotuotannon kriteerien määrittelyistä. Jo. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Ryyle teille ja seuraavaksi Kaksi minuuttia Rova Kasteks. Madame la Présidente. Rouva puhemies, kiitoksia. Haluan puhua komissiolle tämän tiedonannon johdosta, joka koskee sosiaalista äh, asuntojen tuotantoa Hollannissa. Äh, komissio äh, viittaa siihen, että täytyy kunnioittaa kilpailusääntöjä meidän täytyy kuitenkin muistaa, että sosiaalinen asunnon tuotanto on yleishyödyllisiin palveluihin kuuluva tehtävä ja tämä komission tulkinta rajoittaa sosiaalisen asunnon tuotannon asiaa. Komissio <clears throat> allekirjoittaa sen, että että sosiaalinen asunnontuotanto täytyy määrittää sillä tavalla, että se koskee alakynnessä olevia yhteiskunnan jäseniä. Sen tarkoitus on vastata ainoastaan sellaisten henkilöiden tarpeisiin, jotka ovat sosiaalisesti alakynnessä. Tämä rajoittaa 10 prosenttiin sen sosiaalisen asunnon tuotannon, jota voitaisiin myöntää myös muille yhteiskuntaryhmille. Tämä rajoitus kyseenalaistaa koko julkisen tai yleishyödyllisen palveluiden tehtävän. Tavoitehan on se, että kaupunki asuminen olisi niin sanottua sekaasumista, eri ihmisryhmät sekoittavaa asumista. Ja haluankin kysyä komissiolta, että minkä perussopimuksen artiklan perusteella komissio <clears throat> voi samalla pitää tätä yleishyödyllisenä palveluna, mutta kuitenkin voi pakottaa jäsenvaltiot yksin määrittämään sovellusalan. Kiitos. Madame Caste. Kiitoksia Rova Castex. Ja seuraavaksi komission edustaja herra Ander. President, honorable members, uh, there are three questions in the question put forward. Hyvä puhemies. Tässä esitettiin kolme kysymystä. Ensinnäkin, onko komissio sitä mieltä, että sosiaalisen asumisen osalta pitäisi olla EU-ssa vain yksi määritelmä? Toiseksi kysyttiin toissijaisuusperiaatteesta ja sosiaalipalveluiden yleistä kattavuudesta ja kolmanneksi tulorajoista sosiaaliasumisen osalta. Ennen vastaamista haluaisin korostaa, että komissio pitää erittäin tärkeänä sosiaalista asuntotuotantoa. Se on avainväline, jotta voidaan sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuuspolitiikkaa harjoittaa Euroopan unionissa. Haluaisin hyvin selvästi todita, todeta tässä, että komissio ei EU-tasolla anna mitään yksittäistä määritelmää sosiaalista asuntotuotannosta ja kunnioittaa täysin tosi, toissijaisuusperiaatetta. Ja tässä myös seurataan vuoden 2005 yleishyödyllisten palvelujen määräyksiä. Tällä tavalla tuodaan oikeusvarmuutta palvelujen tuotantoon ja vähennetään rahoittavien tahojen hallinnollista taakkaa. asuntotuotanto saa aseman päätösten mukaisesti ja päätöksen mukaisesti poikkeus soveltuu silloin, kun sosiaalista asuntotuotantoa itse jäsenvaltio ei pidä yleishyödyllisellä palveluna. Jokainen jäsenvaltio voi tässä soveltamisalaan kulttuurinsa ja perinteidensä mukaisesti määritellä. Haluaisin myös viitata tässä komissio vuoden 2006 ja 2007 tiedonantoon, jossa selvästi korostetaan jäsenvaltioiden vastuuta ja suurta valinnan vapautta, mitä tulee yleisen kattavuuden sosiaalipalveluihin. Tätä korostettiin vielä äskettäin yleishyödyllisten palvelujen pöytäkirjassa. Tässä nyt kysymys ei ole asuntotuotannosta yleisesti ottaen, vaan sosiaalisten kriteerien vaatimista asunnon tuotannosta. 2003 päätös viittasi sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien asuntotarpeisiin eli niiden henkilöiden, jotka eivät voi saada asuntoa markkinaehdoin. Jäsenvaltioiden täytyy määritellä kohderyhmät sosiaalisen asunto, asuntojen saamiselle niin, että voidaan välttää se, että jotka kaikista eniten tarvitsevat asuntoa eivät jäisi tässä syrjään jäsenvaltiot soveltamat omaa sosiaalisen asutuksen järjestelmäänsä. Komissio tässä vain tarkastelee, että määritelmissä ei ole mitään ilmiselvää virhettä. Komissio vahvisti tämän lähestymistavan joulukuun 2009 päätöksessään. Tämä lähestymistapa on myös artiklan 34 mukainen perusoikeuskirjasta. Tämä Tässähän puhutaan oikeudesta asumiseen kaikille niille, joilla ei ole riittävästi varoja asumiseen. Tässä voidaan myös osoittaa, että valtiotukea ei voida kanavoida kaupallisiin toimiin, jos kyseessä ei ole yleishyödylliset sosiaalipalvelut. Sitten kysymys kaksi viittaa sosiaalipalvelujen yleisen kattavuuteen. Tässä täytyy olla selvät allokaatiokriteerit ja avoimuus, ja tämähän on kaikkien edunsaajien etujen mukaista, ja täytyy myös varmistaa, että julkisia varoja käytetään asianmukaisesti. Sitten kysymys kolme, siinä kysytään, että miksi sosiaalinen asuntotuotanto rajoittuu kohderyhmään, joissa, joiden tulo on vain alle 33 000 euroa vuodessa. No haluan ensin hyvin selvästi sanoa, että EU-tasolla ei ole asetettu mitään tällaista tulorajaa. Tämä raja koskee vain yhtä jäsenvaltiota, Alankomaita. Tämä on osa Hollannin viranomaisten tekemistä muutoksista niin, että kansallinen sosiaalisen asunnon järjestelmä voi olla valtion apusääntöjen mukaista. Komissio ei ole identifioinut mitään virheitä Hollannin sosiaalisen asuntotuotannon määritelmissä ja tämän vuoksi komissio hyväksyi, hyväksyi hollantilaisen järjestelmän. Hollannin järjestelmä on hyvin laaja-alainen, se kattaa 43 prosenttia maan väestöstä. Θα πάρουν το λόγο μιλητές των Kiitoksia hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi ryhmien puheenvuorot, poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin EPP-nimissä herra Van Nistelrooy, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. No, kriisin aikaan ja siitä keskusteltaessa, miten saadaan kestävä yhteiskunta rakennettua ja kilpailukykyä vaalittua. Me puhumme sitten tällaista yksityiskohdasta, mutta siitä huolimatta puhumme kuitenkin asioiden ytimestä, nimittäin sitä kuka saa asunnon. Ja tämä tapahtuu sellaisena aikana, jolloin pankit ovat hyvin pidättyväisiä. Juuri silloin, kun tämä keskustelu käynnistyi, se käynnistyi alkuvassa 2005, silloin tilanne oli toisenlainen. Nyt todetaan, että useat ihmiset kokevat ongelmia. Tämä raja 33 000 euroa, joka on otettu käyttöön. Sehän täytyy vielä hyväksyä Alankomaiden parlamentin toisessa kamarissa, mutta silloin kun se esitetään, niin silloin sanotaan, että eikö äh, sairaspäiväraha pitäisi olla 40 000 euroa. Eihän, ei tässä ei ole yksimielisyyttä Alankomaissa. Minun näppituntomani on, että, että Tämä ei riitä. Nämä 10 prosenttia on vähän. Silloin kun minä valmistun yliopistossa, minäkin olin silloin jo tämän tulorajan yläpuolella, mutta siitä huolimatta minä saatoin asua pitkään vuokra-asunnossa ja sen jälkeen päätin ostaa, säästää ja ostaa asunnon. Tämä joustavuus, se on se tärkeä asia. Minä katson, että, että me, meidän täytyy, me me emme ole riittävästi äh, äh, hakeneet tätä, äh, tätä liikkuvavaraa. Ja läheisyysperiaate merkitsee sitä, että jäsenvaltiot voivat laajasti tulkita, että ei dogmaattisesti seurata yhtä tiettyä rajaa. Ja nyt meidän pitäisi sitten kirjoittaa päätöslauselma. No, se miten yleisesti tähän asiaan voidaan vastata, mutta millä tavalla voidaan turvata tämä jäsenvaltioiden liikkumavara niin, että ihmiset eivät kärsi siitä. Τώρα για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä puolitoista minuuttia Gebhardt. Kiitos puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat kun kuuntelen, miten tätä keskustelua nyt käydään, niin havaitsen, että tässä on paljon epävarmuuksia siitä tavasta, miten tätä oikeutta sovelletaan näissä tapauksissa. Ja te, herra Andor, sanoitte juuri, että ei ole olemassa mitään eurooppalaista säädöstä, joka sanoisi, että 33 000 euroa olisi raja. Tässä meidän alankomainen kollegamme sanoi, että kyllä, että näin on tehty. Ja todennäköisesti, koska eh, te pelkäsitte, että jos tämä raja otettaisiin käyttöön, niin jossain vaiheessa Euroopan komissio sanoo, että hei hetkinen, teidän täytyy esittää selkeät kriteerit. Ja tämä epävarmuus on se, mikä tuottaa valtavasti vaikeuksia myös jäsen, eri jäsenvaltioissa nä, nä, tässä päätöksenteossa koska on kysymys siitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Ja sosiaalinen asuntotuotanto kuuluu tähän, koska siinä on kysymys ihmistä, joilla ei ole varaa ostaa vapailta markkinoilta asuntoa. Siksi katson, että on hyvin tärkeää, että meillä, me luomme oikeudelliset puitteet ja oikeudellista varmuutta, jossa tehdään selväksi, mikä on mahdollista, ja jossa myös tehdään selväksi, että nämä yleishyödylliset taloudelliset palvelut ovat sellaisia palveluja, jotka ovat, liittyvät tarveharkintaan, niin e, e, ne toteutuvat kuitenkin jäsenvaltioissa paikallisella tasolla. Minulla on kaksi minuuttia, ja, ja, jotka ovat kattavia ja myös huolehtivat siitä, että niitä tarjotaan kaikille ihmisille. Siksi katson, että, että on välttämätöntä, että me mietimme tätä asiaa ja tiedän, että työ, valiokunnassa tätä on mietitty, että saattaisiin oikeudelliset kehykset näille palveluille ja yleisöllisille taloudellisille palveluille, aivan erityisesti sosiaalisektorilla. Ja nyt tätä täytyy vaatia komissiolta ja tämä on hyvä asia, jos tässä päästään eteenpäin. Kiitokset teille, Rova Gebhardt listalla sanottiin, että teillä oli puheaikaa puolitoista minuuttia, mutta joka tapauksessa ylititte jo kahden minuutinkin puheajan. Seuraavaksi vihreiden Rova Duhan. Kiitoksia. Täällä puhutaan oikeusperustasta. Sehän on tietysti tärkeää, mutta oikeusperustan takana täytyy muistaa olevan se todellisuus, että sosiaalinen asunnon tuotanto ei ole mitä tahansa kaupallista toimintaa. Siinä on kyse paljon muusta kuin vain asunnosta. Siinä on kyse asunnoista henkilöille, joilla on heikot tulot. Puhuttiin täällä sosiaaliryhmien sekoittamisesta, mutta täytyy myös muistaa, että ihmiset asuvat kaupungeissaan, omissa kortteleissaan kaupungin sisällä tai kaupungin ulkopuolella. On muistettava, että, on muistettava, että myös eri kortteleissa ja asunnoissa asuu eri sukupolviin kuuluvia ihmisiä ja kaikkia näitä täytyy kohdella eri tavalla. Te olette omassa lainsäädännössään viitanneet yleishyödyllisiin palveluihin, mutta mielestäni tämä on huono merkki tässä vain korostetaan niitä rajoituksia, joita langetetaan sosiaalisen asunnon tuotantoon. Minun mielestäni, jos puhutaan 33 euron tuloja, alla olevista tuloista, niin kyllä tässä on eri, hyvin sekalaisesta seurakunnasta kyse. On yksinhuoltajaperheitä, on kaikenlaisia perheitä. Miten te, kyllä pitäisi olla hiukan joustavuutta tässä asiassa? Kirjos Löijärik. Kiitokset Rova Duhon ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Le Yahik, ja pyytäisin kaikkia kunnioittamaan puheaikaansa. Rouva puhemies, komissaari, te juuri sanoitte, että komissio pitää sosiaalista asunnontuotantoa erittäin tärkeänä. Kyse on itse asiassa perusoikeudesta, ja sitä ei tällä hetkellä sovelleta meidän maissamme. Se on jälleen yksi musta ö, tahra meidän eurooppalaisessa sosiaalimallissamme komi, komissio te komission normaaliin tapaan latelitte meille faktoja, mutta kokemus on osoittanut, että komissio että komissio ja tuomioistuin sitä tukien lukee kirjoja, lakikirjoja vain kaupalliset kilpailupiirteet mielessään. Vuonna 2005 Euroopan komissio määritti sosiaalisen asunnontuotannon ainoastaan heikommassa asemassa oleville kansalaisille tai yhteiskuntaryhmille, joten komissio siis haluaa luoda köyhille kettoja ja nimenomaan välttää sosiaalista sekoittumista ja uusi, ö, uusi puitedirektiivi näyttää tällä hetkellä edistykselliseltä, mutta pelkään pahoin, että käytännössä noudatetaan ihan samaa kilpailupolitiikkaa kuin kaikkialla muuallakin perussopimuksessa, ja tämän täytyy muuttua. Ja pelkäänpä pahoin, että Baroson julkilausuma, jonka ECOFIN-neuvosto tänään vahvisti, joka johtaa siihen, että talousarviota täytyy pitää kurissa ja vähentää – vähentää muun muassa sosiaaliseen asunnontuotantoon annettavia määrärahoja. Tämä on huono asia. Pahoittelen, herra Lyjähik. Te todellakin ylititte puheaikanne ja minä tässä ajattelen kollegoja. Pyytäkää poliittiselta ryhmältä tänne enemmän puheaikaa. Sitten sitten menemme muihin puheenvuoroihin ja todella pyytäisin, että pitäisitte kiinni puheen ajastanne. Meidän täytyy todella saada istunto päättymään ajoissa. Kaksi minuuttia, edustaja Engel. Euh, Puhemies, olen yhtä mieltä Isabel Duran kanssa. Tietyllä tavalla hän, hän totesi ihan oikein, että sosiaalinen asunnon tuotanto ei ole mikä tahansa kaupallinen sektori, sektori jonka, joka täytyy alistaa kilpailusäännöille. Ja olen tästä yhtä mieltä. Tässä täytyy kyseenalaistaa jäsenvaltioiden toimintaa. Miten tällä alalla, sosiaalisen asunnon tuotannon alalla, ei nimenomaan halutu, haluta auttaa? Toki jäsenvaltioiden täytyy, he haluavat auttaa sosiaalista asunnon tuotantoa, mutta tarvitsevat myös apua tässä, apua, jotta eivät joudu kilpailusääntöjen ikeeseen. Puhun tässä aivan omasta kansallisesta kokemuksestani, mutta sosiaalinen asunnon tuotanto on todella erilaista eri, se on e-, erilaisista ehdoista kiinni ja vaikuttaa siltä, että Eurooppa ja Bryssel eivät loppujen lopuksi ole vastuussa siitä, että kuka, milloin ja miksi voisi hyötyä sosiaalisesta asunnon tuotannosta. Ja täytyy muistaa, että on hyvin paljon paikallisiakin eroja. Myös ihan perhe, perheen kehittymiseen liittyvät asiat voivat vaikuttaa tähän tarpeeseen. On ihmisiä, jotka perustavat perheenä varhemmin, jotkut myöhemmin. On perheitä, joilla on alhaiset tulot ja niin edespäin. Kuka tahansa voi joskus joutua äh, tilanteeseen, jossa hänelle annetaan äh, oikeus sosiaaliseen äh, asuntoon, tai ainakin pitäisi. Ja mielestäni nämä olosuhteet, joissa nyt olemme, eivät ole hyvät ja en usko, että on hyvä asia se, että komissio tuputtaa meille sellaisia sääntöjä tai ainakin ehdotuksia, jotka vievät juuri tähän suuntaan. Kiitos. Kiitokset teille, herra Engel. Ja seuraavaksi herra De Rosa, puolitoista minuuttia. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu, olen työllisyysvaliokunnassa esittelee näistä yleisöllisistä taloudellisista eduista. Siinä pyritään selvittämään komissiolta, mitä miten suhtaudutaan näihin vakaviin ongelmiin, jotka koskevat sosiaalista asuntotuotantoa ja kansalaisia. Ja komissaari ei kuitenkaan antanut ymmärtää, että tällainen ehdotus olisi tulossa. Puhuttiin vain nykyisestä järjestelmästä. Ja kuitenkin olisi syytä luoda joustavuutta ja oikeudellista varmuutta jäsenvaltioissa valtioissa, ja myös, jotta voitaisiin toimittaa nämä olemassa olevat äh, sosiaaliset palvelut, jotka vastaisivat sosiaalisiin tarpeisiin, pitäisi pystyä auttamaan kansalaisia hädässä ja myös luoda sosiaaliset puitteet, jotka palvelevat kaikkia kansalaisia, auttaa äh, asuntotuotantoa ja koulutusta jotka tapahtuvat ylis, universaalilla periaatteella mutta markkinat eivät pysty täyttämään, eivät pysty vastaamaan näihin haasteisiin. On, nämä ovat kaikki sellaisia palveluja, joiden täytyisi edustaa sosiaalista arvoa, jotka eivät saa tukeutua pelkästään voiton saamiseen. Me tarvitsemme kunnon pohjan tälle nyky, nykyisessä taloudessa ja se, mitä hallitukset kansallisella ja alueellisella tasolla tekevät näissä, näiden palvelujen osalta, ne ovat keskeisiä koko yhteiskunnan hyvinvoivan kannalta ja tämä, tältä pohjalta tämä ei kestä pitkään. Kirja Okoni ja Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia Rova Okoni. Madame le Président. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Komissaari. Ensinnäkin toteamus yhteisön kilpailua ei voida tapahtua asunto- eikä erityisestikään sosiaalisen asunnon tuotannon alalla. Kuitenkin se päätös, joka on johtanut tähän kysymykseen, antaa määritelmän sosiaalisesta asunnon tuotannosta. Tämä liittyy siihen tosiseikkaan, että tänäkin päivänä kriisin aikaan sosiaalisen asunnon tuotannon saatavuus on ongelma. Anta, Tehkää tämä teknokraattisesta ja juridisesta keskustelusta inhimillinen. Oikeus ö, sosiaaliseen asunnon tuotantoon on ö, perusoikeus ja se on myös edellytys sosiaaliseen osallistamiseen. Se määritelmä, jo, jonka komissio on antanut ö, valtion avun alalla, on kyllä kyseenalaistettavissa oleva Descartes sanoi joskus, että yleishyödylliset palvelut ovat asia, joka on ikään kuin hy- hyvyyden kehä. Ja tiedämme, missä sen keskus on, mutta emme välttämättä muita. Ja nyt haluaisin tietää, että mikä tämän määritelmän juridinen arvo on ja miten aiotte soveltaa sitä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja lopuksi yleis- yleisempi kysymys. Missä, mihin komission mielestä päättyy ja mistä alkaa julkisten palveluiden kilpailuttaminen? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Täytyy lähteä julkisten palveluiden universaaliudesta ja niiden saatavuudesta. Kiitos. Kiitoksia Rova Okoni. Ja seuraavaksi edustaja Simu puolitoista minuuttia. Puhemies, komissaari, kollegat. Kaikkialla Euroopassa, meidän kaupungissamme ja kunnissa Kampalan ongelmien kanssa, kaikkialla me yritämme ratkaista nämä ongelmat siten, että erityisesti äh, huonoilla äh, alueilla ihmiset saa äh, heitä lähdetään tätä kaupungin yleistä elintasoa. Ja niin kuin se, mitä komissio tässä esittää, kun esitetään kriteereitä, jotka eksplisiittisesti, niin kuin eräät kollegat totesivat, oikeastaan yhdistävät kansalaisia, tai sulkevat pois kansalaisten yhdistämisen tällaisella alueella, se, se, se oikeastaan kalvaa maata näiden ponnistelujen joita on tehty vuositolkulla, ja ne mitä on vaadittu myös Euroopan unionin alueella, kuten Urban aloittaisi, Urban kakkosaloittaisi varsinkin. Ja jos me täällä määrittelemään näitä äh, mittapuita, joilla sosiaalinen asuntotuotanto viedään eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että tosiaalisesti vain ne köyhimmät ja, ja huonossa asemassa olevat saavat äh, tukielementin tai voivat saada sellaisen joita voidaan tukea tämän sosiaalisen asuntotuotannon puitteissa. Silloin että minä estän samalla tätä kiireisesti välttämätöntä kansalaisten yhdistämistä tällaisilla huonoilla alueilla, huonommilla alueilla, ja tämä johtaa sosiaaliseen syrjintään näiden kansalaisryhmien osalta, ja se lisää vain ongelmia kaupungeissamme. Siinä mielessä tällainen laaja määritelmä ja myös laaja tulkinta läheisyysperiaatteen pohjalta on paikallaan ja olisin komissiolle kiitollinen, jos se voisi ottaa asian kantaa lyhyesti. Kiitos. O Zeller, tora ja Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zeller, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. <clears throat> Meillähän on tällainen globaali kysymyksen ajattelu, nimittäin läheisyysperiaate ja yleisten palvelujen kattavuus Euroopan unionissa ylipäätään – mutta Alankomainen esimerkin valossa sosiaalinen asuntotuotanto on nyt keskustelun keskiössä ja tämä ei ole mikään yksittäinen tapaus ja vuosia oletamme, ainakin vuokralaisjärjestöt olettavat, että Euroopan kilpailusuuntaus ainakin tietyssä mitassa rajaa sosiaalista asuntotuotantoa Euroopasta tai jopa takia se mahdottomaksi. Nyt kun on puhua kuitenkin asunto- ja ravintotarpeesta, niin asunnon tarve on yksi ihmisen perustarve ja siksi asuminen on sosiaalinen hyve ja asunnottomuus on yhteiskunnallinen haaste. Ja tältä pohjalta tämä on se ilmaus myös siitä, että että kansalaisten hyvinvointi täytyy ottaa huomioon joko asuntotuntoa tuetaan tai sitten tämä riippuvuus, tuloriippuvuus sitten määritellään yksilöllisesti ja sitä voidaan tukea yksilöllisesti. Ja erityistapaus meillä on vielä Euroopan unionissa siten, että sen jälkeen, kun monet eh, Keski- ja Itä-Euroopan maat liittyvät Euroopan unioniin. Nyt kun nämä rakenteet eh, asuntotuotannossa ovat eh, niin erilaisia, Länsi- ja Itä-Euroopassa on erityisesti tuoreimpien laajentumisvaiheen jälkeen tarvetta verrata rakenteita asuntotuotannon tukemisessa jäsenvaltioiden kesken ja se, miten on yksityistetty asuntotuotanto monissa Keski-Itä-Euroopan maissa tämän, näiden poliittisten muutosten jälkeen, on syntynyt tilanne, että siellä on myös saman aikaan asun, pulaa asunto- tai rakennustilasta, ja näin ollen on jouduttu jyvittämään lisää tukivaroja näihin maihin, mutta siitä huolimatta asuntopolitiikka edelleenkin on vain reagointia kulloiseenkin kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen tilanteeseen. Tämä on klassinen esimerkki subsiditeetistä, jota ei voida hoitaa ylikansallisella tasolla ja sosiaalinen hyve, kun asuminen on, eh, niin eh, tässä voidaan vain soveltaa vain virallisella tavalla yleisiä kriteereitä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Renjer, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, herra komissaari julkiset palvelut ja sosiaaliset palvelut ovat valtavan taloudellisen ja poliittisen merkityksen kohteena ja ne ovat myös kansallisten säästösuunnitelmien kohteena. Ja meillähän on Euroopan unionissa valtavat tuloerot, mutta erityisesti epävarmuuden aikana, talouskriisin aikoina – ja tulevaisuuspelon aikoina sosiaalinen äh, vakaus on tär- yhä tärkeämpi asia. Minun kotimaan kaupungissani Viinissä on sellainen, olemassa sellainen ajatus, että sosiaalinen asuntotuotanto tarkoittaa sitä, että asuminen äh, luodaan mahdolliseksi laajoille kansalaiskerroksille, eikä niin kuin komissio määrittelee, että myös äh, heikossa asemassa olevat kansalaiset ja että se rajoitettaisiin vain heikossa asemassa oleviin kansalaisiin ja väestöryhmiin. Ja siksi periaatteessa pitäisikin olla, pitäisi pitää kiinni kunnallisesta itsehallinnosta ja jolta pohjalta sosiaalinen se palvelut ja sosiaalinen asuntotuotanto voidaan määritellä itse kunnallisella tasolla ja se otetaan pois näistä yleisistä tukitapauksista. Joka tapauksessa me tarvitsemme oikeudellista varmuutta ja selvyyttä Euroopan unionissa ja myös oikeudellisia välineitä Euroopan unionin tasolla, jotta sosiaaliset palvelut voidaan määritellä siltä pohjalta. Dankeschön. Η κυρία Κέλλη έχει Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelly, kaksi minuuttia. Firstly, I would like to thank the... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että selvitti muutamia seikkoja, joita otettiin esiin näissä kysymyksissä. Ja täytyy todeta, että asunnon tuotanto on välttämättömyys kaikille, erityisesti hyvinvointiyhteiskunnassa on perusoikeus, elintärkeä asia, että on katto pään päällä. Ja sellainen täytyy saada joko omin keinoin taikka valtion avust- avustamana. Täytyy kuitenkin pohtia, että missä määrin valtio missä tahansa maassa voi puuttua sosiaaliseen asuntotuotantoon, koska omassa maassani syntyi asuntokupla, koska verojärjestelmä oli liian avokätinen eikä otettu huomioon realiteetteja. Annettiin usein mahdollisuuksia rakennuttaa ja rakentaa ja pankit panivat kortinsa kekoon antamalla anteliaita lainoja, joita ihmiset eivät voineet maksaa takaisin ja yksilöt, jotka ostivat asuntoja, eivät voineet niitä maksaa, joten syntyi kriisi. Joten monia kysymyksiä syn, kirppaa tässä mieleen siitä, että missä määrin valtion tulisi rakentamiseen puuttua. Kuitenkin kun puhutaan sosiaalisesta asunnontuotannosta, niin tietysti ensimmäinen peruste olisi tulotaso. Mutta kuitenkin komissio on aivan liian rajoittava, preskriptiivinen. Monet ovat jo niitä toistaneet. Ehkäpä komissio voisi laajemmin antaa suuntaviivoja ja osviittaa sosiaalisen asunnon tuotannon suhteen, mutta ei näin perspektiivinen voi olla, näin rajoittava. Kiitos. Kiitokset teille, herra Keli. Oikein hyvin kunnioititte puheaikaan. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Tikau. sociale țin de serviciile de interes general. Din păcate astăzi, în rând... Kiitoksia puhemies. Niin, kyse on yleishyödyllisestä palvelusta, mutta valitettavasti tällä hetkellä työttömyys nuorten keskuudessa on erittäin korkea Euroopan unionissa. Eurooppalaisen asetuksen mukaisesti on neljän prosentin kiintiö Ähm, Euroopan aluekehitysrahastosta. Tällainen siivu voidaan käyttää missä tahansa jäsenvaltiossa äh, sosiaaliseen asunnon tuotantoon ja myös äh, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, mutta valitettavasti tämän äh, talouskriisin vuoksi eurooppalaisten perheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt ja työttömyys on todella korkea nuorison keskuudessa ja se huolettaa meitä. Ja tästäpä syystä kysyisinkin komissaarilta, voisitteko auttaa meitä Voitteko vakuuttaa meille, että seuraavankin rahoituskauden aikana tämä kiintiö rakentamiselle ja samoin myös energiatehokkuuden parantamiselle kasvaisi 15 prosenttiin neljästä. On erittäin tärkeää, että sosiaalista asuntotuotantoa on niin vanhoille kuin nuorillekin. Tämä on erittäin tärkeä julkisen palvelun ala. Se on tärkeää, mutta sillä ehdolla, että tämä palvelu on saatavilla kaikille kansalaisille. Ja siksi Euroopan unionissa me pyydämme, että komissio laatisi puitedirektiivin, jossa säädettäisiin minimiehdoista tällä alalla ja taataisiin kaikille kansalaisille pääsy laadukkaisiin palveluihin. Kiitos. O Correra de Campos. Kiitoksia, Rova Tikau. Ja seuraavaksi yksi minuutti, kun Reija de Campo. komissio, puhemies, hyvä komission jäsen. Sosiaalisella asunton tuotannolla on erittäin tärkeä rooli markkinoilla. Ja tämä on palvelu, joka auttaa koko yhteiskuntaa. Pöytäkirjan 27 mukaisesti Lissabonin sopimuksen liitteenä paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, niiden tehtävänä on keskustella ja päättää näistä, näistä palveluista. On hieman outoa, että tämä sosiaalinen asuntotuotanto rajoitetaan kotitalouksille, joiden tulotaso on alle 33 000 euroa. Tässä ei oteta huomioon 27 jäsenvaltion erilaisuuksia. Tässä pelkästään otetaan kriteeriksi kotitalouksien vuosituloa. Meidän täytyy huomioida myös se, että on tärkeää, että ihmisillä on koti lähellä työpaikkaa, täytyy ottaa naisten mahdollisuus käydä töissä ja työntekijöiden liikkuvuus. Tässä työntekijöiden elinolosuhteet parantuvat työmarkkinoiden kehityksen kautta ja on erittäin tärkeää, että työntekijät voivat integroitua me haluamme saada asianmukaista tasapainoa tähän. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio nyt ei sitten polje jäsenvaltioiden toimivaltuusalueelle. Kiitoksia. Yksi minuutti. Edustaja Palcitis. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimus tunnustaa, miten tärkeää on, on sosiaalipalvelujen saatavuus ja se, mikä on paikallisen alueellisen viranomaisten rooli näiden tuottamisessa. Sosiaalinen asuntotuotanto on äärimmäisen tärkeää vähätuloisille ihmisille ja se seikka, että kriisi on, kriisi on jättänyt monia työttömiksi lisäävä sosiaalisen asuntotuotannon tarventa. Tällä hetkellä jäsenvaltiot soveltavat erilaisia standardeja silloin, kun päätetään kriteereistä sosiaaliselle asuntotuotannolle. On ymmärrettävää, että taloudelliset seikat vaihtelevat jäsenvaltioittain ja se, että voitaisiin soveltaa oikeutta näihin yleisiin palveluihin, olisi kohtuullista määritellä yleiset periaatteet ja asettaa suositellut tulotasot EU-tasolle, mutta meidän täytyy kuitenkin jättää valtavasti kunnolla liikkumavaraa jäsenvaltioille, jotka ne voivat ottaa huomioon myös sosiaaliset taloudelliset erot. Kiitos. Kiitokset, hyvä Valtsitis. Ja seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Yhden minuutin puheenvuoro. Ensin edustaja Nikolesku. Puhemies, kiitän komissaaria hänen täsmällisestä kannanotostaan tähän ongelmaan. Minunkaan mielestäni ei pitäisi antaa yhtä ja yhtenäistä määritelmää sosiaaliselle asunnon tuotannolle, koska jäsenvaltioissa elinolot ovat hyvin erilaiset. Subsidiariteettiperiaatetta tulee noudattaa ja mielestäni, kuitenkin mielestäni tulisi olla selkeitä standardeja, selkeämpiä standardeja. Eli kun puhutaan uusien sääntöjen tulkinnasta nimenomaan marginalisoitujen yhteisöjen osalta. Parlamentti on aikanaan hyväksynyt päätöslauselman aiheesta. Tikau siihen jo viitti, vi, viittasikin. Ja toivon, että todellakin rahastoja tullaan lisäämään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dardan, yksi minuutti. Merci, madame la... Kiitoksia, puhemies. Hyvä komissaari. Minäkin haluan osallistua keskusteluun, koska olen huolissani samoin kuin muut. Monet Euroopan alueet kuten vaikkapa omani, on nyt lähtenyt sosiaalisen osallistamisen hankkeeseen voidakseen välttää kettoistumisen. Teidän päätöksenne on kyllä tämän sosiaalisen tasapuolistamisen vastainen. Mielestäni ei ole oikein, että komissio estää jäsenvaltioita toteuttamasta sosiaalisen Eh, sosiaaliryhmien sekoittamisen politiikkaa. On totta, että eh, tietty, tiettyjen eh, henkilökategorioiden osalta tuki täytyy rajoittaa näihin nimenomaisiin ryhmiin, mutta toisaalta sen tulisi olla saatavilla myös kaikille muille on kaksi seikkaa. Siis näitä asioita tulisi määrittää nimenomaan jäsenvaltiossa alueella, ei komissiossa. Figuredo, jäin enää leptoparakalla. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Rova Fieredu. Kiitoksia, rouva puhemies. Kaikki tiedämme, että oikeus asumiseen on perusoikeus ja jäsenvaltioilla Euroopan unionissa on velvollisuutena taata kaikille, joilla tarve on, sosiaalinen asuminen. Meillä on nyt hyvin vakava sosiaalinen kriisi. Yhä useammat henkilöt ja perheet elävät hyvin vaikeissa e, elinolosuhteissa. He eivät voi mm, e, saada asuntoa, koska he eivät voi maksaa korkeita vuokria. On erittäin tärkeää tarjota apua perheille ja henkilöille, joilla ei ole resursseja asianmukaiseen asumiseen. On myös erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisön varoja ja valtion varoja rakentaakseen sosiaalisia asuntoja ja taatakseen perusoikeuksien toteutumisen kansalaisille niin, että voidaan lopettaa yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus ja edistää yhteenkuuluvuutta. Komission täytyy tehdä kaikki tarvittava loukkaamatta toissijaisuusperiaatetta ja tuki koskien sosiaalisten palvelujen yleistä kattavuutta. Ei. Kiitoksia Rova Figueredu. Ja seuraavaksi yksi minuutti Rova Savorska. Rouva puhemies, hyvä komissaari. ale inokedy prichádza nenápadne. vynález rôznych podporných fondov eú ktoré často deformujú trhové prostredie si vynútil zavedenie Kuten sanottu, me tarvitsemme e, tilanteen, jossa EU-rahastot eivät e, vääristä markkinaolosuhteita. E, viittaan tässä nimenomaan tähän valtiotukia koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen. Sosiaalinen asuntotuotanto on tästä ilmoitusvelvollisuudesta saanut poikkeuksen ja täytyy nyt todeta, että Sosiaalinen asuntotuotanto on nimenomaan alueiden kompetenssiin kuuluva asia. Meidän ei pidä evätä kunnilta ja alueelta oikeutta ratkaista omia ongelmiaan, koska itse tietävät omat ongelmat, tuntevat ne parhaiten. Kiitoksia Rova Saborska. Herra Ulle vielä yksi minuutti panie komisarzu! otóż. puhemies komissaari hyvät naiset ja herrat tässä nähdään selvästi että meillä on ongelma joka on, jolla on erilainen arvoasema eri äh, näissä uusissa jäsenmaissa, kuten Puolassa on monia alueita, jossa hyvin monet kansalaiset jäävät vaille asuntoa alhaisten tulotasonsa takia. Ja näiden ihmisten osalta täytyy kunnallisen itsehallinnon huolehtia tilanteesta. Kuntien täytyy tukea näitä henkilöitä ilman lisävaroja, joita kunnat tarvitsisivat ilman julkista tukea. Ja ilman julkista tukea tämä näiden henkilöiden tuki olisi täysin mahdotonta. Täytyykin pohtia, millä tavalla tulevaisuudessa jotenkin yhteisessä politiikasta, yhteisellä määritelmillä, määritelmillä voitaisiin saada lisää varoja käyttöön näitä alueita ja alueellisia viranomaisia varten, jotka myös toi, toimisivat julkisen asuntotuotannon piirissä. Kiitoksia teille. Ja keskustelun lopuksi kuulemme myös komission jäsenen herra Andorin puheenvuoro vielä. Thank you, President. Uh, Puhemies, hyvät jäsenet, olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että tätä kysymystä täytyy käsitellä laajemmassa kontekstissa, nimittäin laajemman talouskriisin kontekstissa. Tämä on, meidän täytyy muistaa aina kilpailupolitiikan testit olipa kyse sitten mistä tahansa sektorista, tässä tapauksessa sosiaalisesta sektorista. Meidän täytyy myös testata sosiaalipolitiikkojamme, olipa kyse sitten lapsista, vanhuksista tai kodittomista. Nämä kysymykset, jotka me olemme saaneet, nämä kaksi asiaa, sosiaalipolitiikka ja kilpailupolitiikka, menevät päällekkäin. Ja siksi tämä on vieläkin mutkikkaampaa kuin mitä se olisi ö, muissa oloissa. Kriisi on osoittanut, että markkinat ovat epäonnistuneet, eivät ainoastaan rahoitussektorilla, vaan myös asuntosektorilla. Ja tämä tuli hyvinkin näkyväksi. Näkyy selvästi se, että markkinavoimat yksinään eivät kykene ratkaisemaan ongelmia. Tämä ei päde ainoastaan köyhiin, vaan laajempiinkin yhteiskunnan ryhmiin. Ja siksi vastustaisin vahvasti mitään sellaista periaatetta, joka rajoittaisi sosiaalisen asunnon tuotannon käsitteen ainoastaan koskemaan köyhimpiä yhteiskunnan ryhmiä. Erityisesti kun ajatellaan eurooppalaisten maiden monimuotoisuutta ja subsidiariteettiperiaatetta. Siksi haluaisin kyllä jättää määritelmien tekemisen itse jäsenvaltioille. Kuten jo johdantopuheessani niin sanoin. Palaisin nyt vielä tähän hollantilaiseen juttuun. Sehän on ollut keskustelujemme ytimessä. Haluaisin toistaa, että komissio ei tuputa niitä kriteereitä, eh, joita Hollannissa on noudatettu millekään muulle maalle – Komissio kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta ja sen periaatteen mukaisesti nimenomaan jäsenvaltioiden täytyy päättää sosiaalisen asunnon tuotannon ehdollisuuksista. Ja Hollanninkin, Hollantia koskeva päätös vahvistaa tämän. Ja haluaisin korostaa, että Hollannin viranomaisten asettamat rajat ovat ainoastaan hollantilaisia koskevia. Tämä 35 prosenttia koskee ainoastaan todellakin köyhimpiä ihmisiä. Ja koko tämä juttu osoittaa, että sosiaalinen yhteiskuntaryhmien sekoittaminen on ihan validi julkisen politiikan kysymys. Niin, että ketään ei jätettäisiin äärimmäiseen köyhyyteen. Sitten tällainen sosiaalinen levottomuus viime vuosina on ehkäpä horjuttanut yhteiskuntia paljon enemmän kuin aiemminkin, ja siksi meidän täytyy olla hyvinkin kovasti kuulolla näihin kysymyksiin nähden. Komissio ainoastaan puuttuu siihen apuun, jotka liittyvät asunnon tuottajiin. Kansalaisille annettava apu ei ole valtion tukisääntöjen alaista apua. Täällä puhuttiin myös ylipäänsä yleishyödyllisistä sosiaalisista palveluista – ja siksipä minun täytyykin korostaa sitä, että asunnon tuotannon lisäksi myös monet muut sosiaaliset yleishyödylliset palvelut esittävät erittäinkin tärkeää ennaltaehkäisevää roolia, joka kohdistuu kaikkiin väestön osiin riippumatta heidän vauraudestaan tai tuloistaan. Komissio on tehnyt tämän selväksi vuoden 2007 tiedonannossa, jossa se korosti sitä, mitä ovat sosiaalisten palveluiden tarjoamisen perusteet. Komissio on sitoutunut edistämään sosiaalipalveluiden laadukkuutta. Me olemme kehittäneet laatupuitteistoa yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden osalta sosiaalisen turvan komiteassamme. Erät kysymykset liittyvät pidempäänkin aikajänteeseen jo seuraaviin rahoituspuitteisiin. No, minä olisin taipuvainen ajattelemaan, että monellakin tapaa asunnon tuotantoon tulee tulevat päätöksemme vaikuttamaan ja erityisesti uskon, että vihreät työpaikat, joita tuottaa tuottaa energiatehokkaiden talojen kehittäminen tulee olemaan huomiomme keskiössä. Ja toki pyrimme saamaan aikaan eurooppalaistakin asuntopolitiikkaa. Tulemme myös pohtimaan sellaisia asioita kuin kaikkein haavoittuvimpien yhteiskuntaryhmien asunnon tuotanto, esimerkiksi romaanien. Ja varmasti tämä asia tulee saamaan tukea rakennerahastoista. Tässä on kyse nimenomaan äärimmäisen haavoittuvaisista marginaal, marginaal, syrjäytyneistä ryhmistä yhteiskunnassamme. Kaikki tämä alleviivaa sitä ja korostaa sitä tosiseikkaa, että meidän täytyy muokata näkemyksemme mahdollisimman monipuolisiksi, monimuotoisiksi, koska Euroopan maat ja alueet ovat monipuolisia ja monimuotoisia ja ne päätökset, joita sovelletaan korkean tulotason maissa, eivät välttämättä sovi, eikä niitä sovi tupi, tuputtaa köyhiin maihin. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, keskustelu tästä aiheesta on päättynyt ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Aiheena tässä kohdassa on komission julkilausuma öljyporauslauttojen turvallisuus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteistä Euroopan unionissa.